uudistuksista kaikkien Bahrainin kansalaisten hyväksi. Kiitoksia. Keskustelu Bahranin tilanteesta on päättynyt ja äänestys hoidetaan seuraavan keskustelun jälkeen. Viimeinen kohta esityslistalla on Rafat Nashidin tapaus Syyriassa. Ensimmäisenä Bilan. Thank you, Mr. Chairman. Podczas gdy upadają kolejne dyktatury... Kiitoksia puhemies. Eri hallinnot ravistelevat ja romahtavat, mutta Syyriassa on kuitenkin vainottu ja suorittu omaa kansaa. Ihmisoikeuksia poljetaan. Ravat Nashed on maailmankuulu ensimmäinen psykoanalyytikko Syyriassa, ja hänen mielivaltainen pidätyksensä osoittaa, kuinka epätoivoinen hallinto on. Syyrian vapausliikkeestä tulee yhä vahvempi ja diktaattori näkee, että hänen loppunsa on lähellä. Mielivaltainen pidätys Ravanashadin tapauksessa on kaikkia sivilisaation sääntöjä vastaan. Häntä on syytetty äh, tekaistun syyttein. Hän on auttanut uhreja ja ihmiä, jotka elävät pelossa. Ja häntä vastaan nostetut syytteet ovat osoitus diktaattori mainoharhaisuudesta. Soron Syyriassa on loputtava ja Raha Nashed on vapautettava ja myöskin muita toimittajia ja vapausaktivisteja. Hän haluaa kunnollista vuoropuhelua Syyriaan ja toivottavasti hänen perintöään suojellaan. Kiitoksia sitten Mastalka. Pane, pane Kiitoksia, hyvät kollegat. Olen eh, Rafa Nachedin vapauttamisen puolesta uskon, että hän eh, on eh, että hän on syytön. Jos me lähdemme siitä, että sota on konflikti, aseellinen konflikti, jossa on yli tuhat uhria vuodessa, niin Syyriassa on jo sotatila. Bryssel jälleen kerran asettautuu yhden sotan osapuolen puolelle ja me tuemme tätä tietämättä, keitä nämä kapinalliset ovat. Meidän tukemme Rafat Nachedille ei tarkoita muuta kuin vihakampanjaa, että vihakampanjaa tuetaan sokeasti. Uskon siihen, että Euroopan unionin pitää äänestää vapauden puolesta. Me emme äänestä ainoastaan Rafat Nachedin vapauttamisesta, vaan myöskin vapaudesta. Kiitos sitten Tavares. Muito obrigado, senhor presidente. Eu em primeiro lugar... Kiitos puhemies. Ensin haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että että Syyrian ähm, keskiluokan ihmiset ovat täällä nyt vierailemassa ja istuvat tuolla äh, vierassa lehterillä. On hyvä, että tätä keskustelua nyt käydään. Oli salli sitten täysi eli tyhjä, koska sillä on seuraamuksia, oli mikä oli. Koska tämä nyt, äh, vaikkakin tämä tapahtuu EUn äh, ulkopuolella, niin keskusteluilla on se hyvä puoli, että ihmiset näissä ulkomaailman maissa tuntevat olonsa seuratuksi. He tietävät, että ulkomaillakin katsotaan, mitä tapahtuu. Ja että on tärkeää, että he eivät luovu vastarinnasta. Tässä on kysymys syyrialaisesta psykoanalyytikosta, josta on tullut uhri. Hän on kidutuksen uhri. Hän halusi lähteä Ranskaan tyttärensä luokse. Ja hänet pidätettiin Syyrian poliisi pidätti hänet. Niin äh, hän kirjoitti ranskaksi, että nyt minä näin tämän äh, salaisen puolen yhteiskuntaa, jossa minä elän. Eli Nasher tuntee myös äh, tavallaan olonsa äh, vastuulliseksi siitä, mitä hänen yhteiskunnassaan tapahtuu. 4000 kuollutta on, tapahtu, on, on syntynyt tämän arabikevään aikana, 6000, siir- kymmeniä tuhansia syrjalaisia äh, pakolaisia Turkissa, Jordaniassa, eikä tämä riitä. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että me vaadimme, että saamme tietää, mitä Syyriassa näille mielenosoittajille tapahtuu. Me puhumme usein kaksinkertaisista standardeista, ja tässäkin on näin, koska Syyriassa, Bahrainissa, Libyassa, tämän haluan tuoda esiin täällä parlamentissa, ja tulen tämän myös sanomaan Lady Ashtonille ja Cruzille. No, Madame de Kaiser. Kiitoksia, de Kaiser. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia, puhemies Tänä aamuna meillä oli hyvin poliittinen päätöslauselma Syyriasta, Syyriasta ja Egyptistä. Ja tänä iltapäivänä meillä on sitten erillinen päätöslauselma Rafan Nashedistä, ja se johtuu siitä, että tämä on kaikkea muuta kuin poliittinen tapaus. Tämä on todella ihmisoikeustapaus, ja tästähän on muistutettu psykoanalysti, hyvin tunnettu, joka opiskeli Pariisissa – ja hänellä on erittäin häilyvä terveys. Hän on 66-vuotias, hän on toipumassa syövästä, hänellä on sydänongelmia, hän on sitten vankilassa 15 muun vangin kanssa. Ja erityisesti hän ei ole tehnyt yhtään mitään. Hän on esimerkki kansalaisesta, joskus toimittajia, joskus näyttelijöitä, joidenkin heimojen johtajia. Ja sitten yhtäkkiä hallitus Syyriassa päättää mielivaltaisesti hyökätä heitä vastaan ja osoittaa, että kukaan ei ole suojassa tältä mielivaltaisuudelta. Eli humanitaarisista syistä me tällä hetkellä vaadimme, emme ainoastaan Syyrian hallitukselta, ja meillä on siihen tietysti hyvin vähän vaikutusvaltaa, mutta kaikki, jotka ovat sitä lähellä, esimerkiksi kiinalaiset, joista puhuimme äsken, Arabiliiga, ja kaikkien niiden kanssa, joiden kanssa EUlla on yhteyksiä. Eli meidän pitäisi toimia niin, että nämä henkilöt, jotka ovat täysin viattomia, ja kaikki ne, jotka ovat aktiivisia tällä hetkellä ja haluavat auttaa heitä, humanitaariset järjestöt ja muut, voisivat ainakin tehdä humanitaarista työtä. Ja haluaisin välittömästi pyytää, että Rafa Nashed vapautetaan. Hänen ympärillään on todellinen aalto, joka nousee kaikkialla. Ashtonkin on tästä puhunut ja Carla Sarkozy on kirjoittanut tästä aiheesta. Ja mekin tänään toteamme Syyrian hallitukselle, että nyt riittää. Si. Kiitoksia sitten Shaake. Sorry, yes. Kiitoksia puhemies, komission Cruz ja kollegat. Rafana Shed antaa eh, kasvot niille eh, ihmisille, jotka kärsivät Syyrian uskomattomasta väkivallasta. Me kaikki näemme, mitä tapahtuu. Internetissä näemme, kuinka hallitus eh, yökää asettomia kansalaisia vastaan. Näemme mielenosoittajat, jotka äm, yrittävät kuvata kännykällä ja se voi olla syy äm, ä, äh, ampumiselle. La, ä, äh, vanhemmat ä, äh, vanhemmat hautaavat lapsensa salassa, koska, haut, koska hautajaisten järjestäminenkin voi olla syy hyökkäyksille. Ähm, Kiina vastustaa ja Venäjä vastustavat YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, mutta YK on tehtävä enemmän. Ensinnäkin me vaadimme kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia. Toiseksi me vaadimme sanktioita niitä kohtaan, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Me olemme Syyrian tärkein kauppakumppani ja siksi meidän täytyy ryhtyä tarkkoihin sanktioihin ja antaa taloudellisille eliteille selkeä viesti jos toimitaan käydään kauppaa EUn kanssa, niin silloin ei voida käydä kauppaa Assadin kanssa. Ja meidän täytyy varmistaa, että EUn tuotteet eivät päädy sortajien käsiin. Meidän täytyy myös puhua Turkin kanssa, jotta tämä väkivalta Syyriassa saadaan päätökseen. Kiitos sitten Preda. Kiitos, eh, puhemies. Aluksi myös eh, minä haluaisin liittyä niihin, jotka ovat vaatineet tämän psykoanalytikon vapauttamista. Hänet eh, pidätettiin 10. syyskuuta ja häntä pidetään vangittuna huolimatta hänen heikosta terveydestään. Sen lisäksi ottaen huomioon eh, sekin, että häntä eh, syytetään toiminnasta, joka olisi vaikeuttanut ja vahingoittanut Syyrian valtiota. Syyrian hallinto vangitsee psykoanalyytikon siitä yksinkertaisesta syystä, että hän on yrittänyt auttaa ihmisiä pääsemään traumojensa ylitse. Ja minua ilahduttaakin nyt se, että tämä, tätä päätöslauselmaa on ennalt, ollut, sitä ennen meillä oli toinen teksti, jossa me myös tuomitsimme sorron ja meidän myös vaadimme, että antaa vallan muille. E Kiitoksia sitten Pasesku EPP-ryhmän nimissä. Kiitoksia puhemies. Hallinnot, jotka ovat diktatuureja, usein ryhtyvät toimiin psykologeja ja psykologiaa vastaan. Hitler itse tuhosi psykologian päämajan ja Romaniassa kommunistipuoli aikoinaan päätti sulkea kaikki psykologian professuurit kaikista yliopistoista ja asiantuntijoita on asetettu syytteeseen tai tuomittu pakkotyöhön. Rafa Nashed pidätettiin mielivaltaisesti ja Syyrian hallinto jatkaa tätä ikävää perinnettä ja osoittaa, että kyseessä ei ole mikään demokratia. Rafa Nashed ei ollut poliittisesti aktiivinen, mutta hänen toimintansa on katsottu kumoukselliseksi ainoastaan siksi, että hän hoitaa sielua – ja sielu aina kaipaa vapautta. Syyriassa tällaiset haaveet ovat uhka ja Rafat Nashed on vapautettava välittömästi. Ei siksi, että kyseessä on psykologi, mutta myöskin siksi, että hän vain teki työtään. Tenishin on behalf. Kiitoksia sitten Senishin sosiaalidemokraattisesta ryhmästä panie przewodniczący! dziesięć września w 10. syyskuuta Damaskuksessa hänet pidätettiin äh, täysin mielivaltaisesti. Ähm, äh, Rafa Najet on viime aikoina auttanut tämän hallinnon uhreja. Rovan Nashedin pidättäminen on perusihmisoikeuksien rikkomus ja meidän täytyisi vaatia hänen vapauttamistaan. Ihmisoikeuksien puolustajien pitäisi pystyä toteuttamaan toimensa ilman, että heidän täytyy pelätä sanktioita viranomaisten taholta. Lissabonin sopimuksen mukaan ihmisoikeuksien puolustajien puolustaminen pitäisi olla prioriteetta EUn suhteissa kolmansiin maihin ja meidän täytyisi ryhtyä tiukkoihin sanktioihin niiden maiden kohdalla, jotka vakavasti rikkovat ihmisoikeuksia. Kiitoksia sitten Ojuland liberaalien nimissä. The arrest of Rafah Nasheed. Kiitos puhemies. Rafah Nasheedin pidättäminen on hyvin selvä merkki siitä, mihinkä Syyrian hallitus on lähtenyt omia ihmisiään vastaan. Hän on yksi niistä monista, jonka viranomaiset ovat pidättäneet väitetyistä toimista. Ja hänen on väitetty muun muassa aiheuttaneen epävakautta valtioon. Nämä tällaiset syytökset osoittavat, että presidentti Al-Assadin hallitus epäilee jokaista Syyrian kansalaista eikä näe enää eroa konfrontaation ja, ja, ja myötätunnon välillä. Se, mitä on tapahtunut, on tavallaan merkki siitä, että kaikkien hallitusten pitäisi pelätä kansalaisia, mutta kansalaisten ei tule pelätä hallituksiaan. Presidentti Al-Sadin pitää lopettaa väkivalta ja antaa kansalle valta niin, että demokratinen siirtymä voisi alkaa. Ojuland, naumista. Kiitoksia sitten Kaminski EKR-ryhmän puolesta. E, Kiitoksia puhemies Rafat Nasedin tapaus on järkyttänyt meitä kaikkia täällä parlamentissa poliittisesta ryhmästä huolimatta. Me kaikki vaadimme, että tämä rohkea nainen vapautetaan vankilasta, mutta ongelma ei koske ainoastaan tätä yhtä järkyttävää tapausta. Kyse on demokratiasta Syyriassa – ja uskon, että se mitä on nähty arabi kevään aikana viittaa siihen, että hyvin merkittäviä tapahtumia tapahtuu maailman historiassa. Ne, jotka haluavat demokratiaa ja vapautta, se on tähän mennessä ollut totuutta vain tiettyissä osissa maailmaa, mutta se ei enää pidä paikkaansa. Nyt arabiveljemme maksavat verellään taistelusta demokratian puolesta ja se osoittaa, että demokratia on kaikille haluttava asia. Kiitokset Guerymen puolesta Vergia. Merci, monsieur. Kiitoksia, puhemies. Rapanavedin tapaus on symbolinen. Se on symboli sorrosta, jota harjoitetaan Syyriassa. Hänet pidätettiin lentokentällä, kun hän saapui. Hän oli menossa Pariisiin hänen tyttärensä on synnyttämässä, hän on 66-vuotias hyvin vakavasti sairas ja hänen tilanteensa pahenee. Eli meidän on tehtävä kaikkemme, jotta saamme tämän naisen vapautetuksi. Hän on aina halunnut, että kaikki syyrialaiset kävisivät keskenään vuoropuhelua. Nashed on symboli, symboli kauheasta sorrosta, joka on vallalla Syyriassa, kaikissa rauhanomaisissa mielenosoituksissa, jotka kaikki ovat täysin viattomia. Tuhansia ihmisiä on vangittu, satoja on murhattu – erityisesti siksi, että he uskalsivat valokuvata sortoa. Nämä kuvat ovat heille maksaneet ja he maksavat niistä hengellään. EUn viesti ei ole ollut riittävän vahva, sanktiot ovat riittämättömiä. Ainoastaan, jos painostamme Syyrian porvaristoa, saa kuninkaan kaatumaan. Mitä EU odottaa, jotta se ottaisi käyttöön tehokkaita sanktioita? Cool. Kiitoksia. Ja sitten EFD-ryhmästä Paska. Kiitoksia puhemies. Tilanne Syyriassa on vieläkin erittäin monimutkainen. Assadin hallinto on vallassa vain kiitos sotilasvoiman ja uutisissa näemme, että kuinka usein mielenosoittajia mielenosoitukset eh, hajotetaan väkivaltaisesti. Tämä osoittaa, kuinka heikko tämä ehm, hallinto on. Rafat Nasit, joka on toipumassa syövästä ja joka kärsii sydänsairauksesta, eh, hänen pidättämisen tarkoittaa, että eh, hallinto pelkää jopa omaa varjoaan meidän ei siis tule odottaa mitään inhimillisiä toimenpiteitä, koska Syyria näkee Euroopan unionin enemminkin vihollisenaan eikä ystävänään. Pekingin tai Moskovan diplomaattiset toivet voisivat olla tehokkaampia, siksi tässä tapauksessa meidän tulisi olla luovempia ulkosuhdehallintomme pitäisi olla luovempi ja neuvotella myös niiden kumppanien kanssa, jotka eivät ole perinteisiä kumppaneitamme. Kiitoksia sitten Geringer de Oedenberg. Kiitos puhemies. Protestit Syyriassa eivät lopu ennen kuin viranomaiset tekevät johtopäätöksiä arabikeväästä. Tänään me puhumme ensimmäisestä naispuolisesta psykoanalytikosta Rafan Nasidista Syyriassa hänet äh, on äh, pidätetty ja hän on nimenomaan auttanut Syyrian, Syyrian kansalaisia ylittämään pelon ja hän on myös äh, antanut apua ilmaiseksi ja tämän vuoksi hänet pidätettiin 10. syyskuuta Damaskuksen lentokentällä. Monet ovat kohottaneet äänensä vedotakseen Syyrian hallituksen, että hänet ähm, vapautettaisiin. Myös psykoanalyytikkojen ähm, järjestöt ovat vedonneet äh, hallitukseen, mutta kukaan ei tiedä, mikä hänen terveydellinen tilanteensa tällä hetkellä on. Nämä törkeät, Syyriassa on törkeitä ihmisoikeusrikkomuksia ja sen vuoksi meidän täytyy nyt toimia. Syyrian hallituksen täytyy ymmärtää, että kun se tallaa ihmisoikeuksia, niin silloin kansainvälinen yhteisö tuomitsee sen. Muutokset ovat välttämättömiä ja väkivalta vain siirtää sitä eteenpäin. Kaikki diktaattorit kaatuvat ja Gaddafin tilanne osoittaa sen hyvin selväksi, mutta välillä hinta on kova. Kiitokset, ten Ostatnie wydarzenia w Syrii pokazują, że... Kiitoksia. Syyrian viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että että rauhanomaiselle vallankumoukselle ei ole mahdollisuuksia tässä maassa. Ja viranomaiset polkevat ja sortavat oppositiota. Ihmisiä pidätetään laittomasti ja yksi tällaisista mielivaltaisesti pidätetyistä henkilöistä on Rafat Nashed, joka pidätettiin Damaskoksissa syyskuussa. Tämä tapaus on selvitettävä välitettävästi, kun muistetaan, miten hänen terveyden tilansa heikkenee koko ajan. Meidän pitäisi vedota Syyrian viranomaisiin, jotta he, ne lakkaisivat nämä mielivaltaiset pidätykset kaikkien mielipidevankien osalta. Ja myöskin pitää selvittää, mitä on tapahtunut kaikille ihmisille, jotka on pidätetty tai murhattu tässä maassa. Kiitoksesta menettely ilman puhujalistaa. Täällä on noin 18 nimeä.

jossa olemme tuominneet tilanteen, mutta tämä ei pysäytä terrorikonetta, joka on jo kuuden ajan eh, toiminut Syyrian kansaa vastaan. Sillä on ollut jo 3000 uhria. Eh, toivon, että Euroopan parlamentin eh, kiinnostus yksittäisiin tapauksiin, erityisesti tässä tapauksessa, sillä on myönteinen vaikutus. Tässä on kyse tieteilijästä, psykoanalyytikosta, joka pidätettiin mielivaltaisesti ja tämä on tuomittu laajalti. Tämä nainen on sairas ja hänen vapautuksensa olisi voitto meille kaikille ja tekisi myönteisiä muutoksia Syyriassa. Kiitoksia, Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen jos Rafanaset on tuomittu, niin onko tämä merkki mielivaltaisuudesta, mutta myöskin avuttomuudesta ja painoharhaisuudesta, kuten jo sanottiin? Miten valtio voi pelätä naista, joka on vanha ja sairas ja joka vain harjoittaa ammattiaan auttaa traumatisoituneita ihmisiä? Mitä vaarallista siinä on? Häntä on syytetty siitä, että hän on syyllistynyt kumoukselliseen toimintaan, mutta tässä tapauksessa hallinto tietää, mikä tilanne on, ja on kuitenkin toiminut täysin väärällä tavalla. Tämä on hyvin irreaalia, kuten kollegani Preda sanoi. Me olemme puhuneet arvikevästä ja demokratioitumisprosessista, ja se on tietysti hieno asia meille eurooppalaisille, ja haluamme sitä tukea olemalla tiiviissä yhteydessä heihin, mutta meidän täytyy taistella myöskin sen puolesta, kun jokin yksilö pidätetään mielivaltaisesti, se on ihmisoikeusrikkomus ja sitä ei voida hyväksyä. Kiitoksia, Meissner. Ja sitten Migalski. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Me puhumme tässä nyt yksittäisestä tapauksesta, mutta olen iloinen siitä, että tässä parlamentissa tämä on lähtökohta keskustelulle, jossa puhutaan koko tilanteesta Syyriassa. Minusta tässä on hyvä esimerkki siitä, mitä Syrjässä tapahtuu ja mitä ei saisi tapahtua. On hyvä, että me puhumme yhdellä äänellä. En ole kuullut tai äh, kenenkään äh, puhuvan tätä vastaan liittyen tähän merkkiin, joka on annettava Damastukukselle että tämänkaltainen toiminta ja käytös ei ole hyväksyttävä Euroopan unionille. Ja olen iloinen siitä, että tässä ei ole mitään poliittisia jakautumisia tässä parlamentissa. Meidän tulisi selkeästi sanoa, että se mitä Syyriassa tapahtuu ei ole hyväksyttävää. Pan poslanec Mikolášik. Kiitoksia sitten Mikolášik. Děkuji, pane předsedající, eh, vážená paní komisárka, Hyvä komission jäsen, arvoisat eh, kollegat Syyrian viranomaisten toimet mielenosoittajia vastaan ja väkivallan teot ovat tuoneet mukanaan vähintään 3000 uhria. Poliisi ja sotilaat ampuvat omia kansalaisia kohtaan. Poliisi ei tutki rikoksia, vaan tuottaa niitä. Meidän täytyy tuomita tämä yksi viimeisimmistä mielivaltaista pidätyksistä oli Rafa Nashidin pidätys. Ja siksi onkin erittäin huolestuttavaa. Äh, se on erityisen huolestuttava siksi, että pidätettyjä kidutetaan. Siksi vetoamme Syyrian viranomaisin, että ihmisoikeuksia noudatetaan ja äh, välittömästi vapautetaan pidätetyt. Kiitos. Ja sitten lopuksi vielä Dantzila. Kiitoksia puhemies. EU:ssa katsotaan, että syyrialaisten tai toiveet ovat oikeutettuja. Toiveet siirtyä rauhanomaisesti kohti demokratiaa. Pyydämme, että Syyrian viranomaiset kunnioittavat kansalaisten oikeutta elää turvallisuudessa ja harjoittaa oikeuksiaan. Tiettyjen henkilöiden, kuten Rafa Nashedin mielivaltainen pidätys, osoittaa, että siirtyminen kohti demokratiaa on hyvin kaukana ja Syyrian viranomaiset eivät halua demokratiaa. Vuoropuhelu on tärkeä, jotta löydetään Syyrian kriisiin rauhanomainen ratkaisu ja mielestäni EU pitää olla välittäjän roolissa, mikäli Syyrian viranomaiset tämän hyväksyvät ja mikä hyväksyvät sen, että pitää noudattaa perusoikeuksia ja kansalaisoikeuksia, ja jos ryhdytään talous- ja sosiaaliuudistuksiin. Kaikki nämä uudistukset ovat paras ratkaisu, jotta voimme investoida tämän maan tulevaisuuteen ja auttaa tämän demokratian vakauttamisessa. Demokratian vakauttaminen vaatii sitä, että Rafa Nasser vapautetaan välittömästi. Kiitoksia sitten komission jäsen Cruz tekee yhteenvedon keskustelusta. Kiitoksia, hyvä puhemies. On selvää, että monet teistä ja monet teistä käsittelivät sitä, että meidän ajatuksemme ovat Syyrian kansan kanssa, joka kärsii tästä brutaalista Assadin hallinnon sortokampanjasta. Kuten tietääksemme Yli 3000 ihmistä on tapettu, useat tuhannet ovat pidätettyinä mielivaltaisten pidätysten jälkeen ja he kärsivät laajoista ihmisoikeusrikkomuksista. Nämä pidätykset, hyvä puhemies, ovat epäoikeudenmukaisia ja haluaisin erityisesti nostaa esiin Rova Rafa Nashidin tapauksen tunnetun äh, syyrialaisen äh, psykoanalyytikon tapauksen. Hän on nyt ollut jo yli kuusi viikkoa vankilassa. Häntä net on pidätetty ilman mitään syytä huolimatta hänen iästään ja hänen terveydentilanteestaan. Korkea edustaja on reagoinut voimakkaasti ja vaatinut, että rovanaset vapautetaan välittömästi eh, ja myös kaikki muut mielivaltaisesti pidätetyt. Ja on aivan selvää, hyvät jäsenet, että meidän on pidettävä yllä painostusta, jotta kaikki viattomat ihmiset vapautettaisiin mukaan lukien eh, Rova Nashed tiukka lähestymistapa Assadin hallintoa vastaan on oikein. Me olemme ö, ottaneet käyttöön sanktiot ja meidän on pidettävä niitä yllä, jotta väkivalta vähenisi. Me olemme toimineet myös YK kautta, mitä tulee ihmisoikeustilanteeseen Syyriassa. Meillä on ollut erityis tapaaminen elokuussa, ihmisoikeusneuvoston erityistapaaminen ja se teki tärkeän päätöslauselman Syyriasta. Kiitos EUn sitoutumisen. Keskustelu Rafanasidin tapauksesta on päättynyt ja siirrymme äänestykseen. Ensin viisi päätöslauselmaesitystä koskien Tiibettiä, erityisesti munkien ja nunnien polttoitsemurhat. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa, eli äänestämme